toivottaa tervetulleeksi ystävämme ja kollegaamme senaatista. Toivottavasti teillä on hedelmällinen vierailu täällä parlamentissa. Kiitoksia. Seuraavaksi annan puheenvuoron edustaja Brokille kaksi minuuttia. Herr President. Arvoisa puhemies, arvoisa komissio, neuvoston puheenjohtaja. Turkession puheenvuoro oli selkeä siitä, että Euroopan unioni ja Euroopan neuvosto eivät pysy erillään. Tämä oli Euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuimen päätös Euroopan unionin. Mutta pari huomiota kuitenkin tämän päivän keskustelusta. Mielestäni Ruotsi kaudellaan on erittäin hienosti toiminut ratifiointiprosessissa ja saanut tämän työn päätöksen Tämä on ollut pitkä työrupeama. Mä kiittäisin siitä, että yhdeksän vuoden prosessi on näin saatu päätökseen. Olisin sitä mieltä, että näin on vain annettu mahdollisuus käytännössä täytäntöönpanna asioita. Siksi on selkeästi todettava, että Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja voi toimia ainoastaan tuella, joka tulee Euroopan parlamentilta. Jokaisessa perustuslaissa tarvitaan suoraan valittujen edustajien hyväksyntä. Näin täytyy olla myös EU:ssa. Lisäksi haluaisin viitata asian, jonka herra Barroso mainitsi. Chamonet piti toimielimiä niin tärkeinä. Korkea edustaja komission varapuheenjohtaja. Hän ei voi ensin ryhtyä töihin korkeana edustajana ensimmäinen joulukuuta ja sitten ryhtyä toimiin myöhemmin varapuheenjohtajana. Hän voi toimia tässä tehtävässä vasta sitten, kun hyväksyntä parlamentilta on saatu. Tässä ei saa herättää väärinkäsityksiä, koska muuten syntyy oikeudellisia ongelmia käsittääkseni. Lisäksi haluaisin viitata siihen, että Euroopan parlamentti aikoo pitää kiinni oikeuksistaan myös ulkosuhdepalvelun hallinnon osalta. Emme halua, että Euroopasta tulee hallituksen, hallitusten välistä työtä. Tätä ei ajateltu Lissabonin sopimuksessa. Tiedätte varmasti parlamentin kannan. Meidän ei pitäisi tukea tätä tämän sopimuksen henkeä. Kiitos. Kiitoksia edustaja Brock. Seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Arjen Severin. Ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat. Lissabonin sopimuksen voimaan astuminen on todella historiallinen tapahtuminen. Meidän pitäisi osoittaa sille suosiota, meidän pitäisi olla iloisia siitä, meidän pitäisi onnitella toisiamme ja erityisesti Ruotsin puheenjohtajavaltiota siitä, että se saavutti tämän tuloksen. Sopimus kuitenkaan ei ole riittävästi täydellisinkin sopimus Eh, täydellisinkään sopimus ei itsessään ratkaise kaikkia ongelmia. Me tarvitsemme innostuneita ja päteviä ihmisiä vahvistamaan tätä sopimusta. Lissabonin sopimuksen yhteydessä tämä on vieläkin tärkeämpää, koska tämä sopimus on loputtomien kompromissien ja pitkien keskustelujen tulos. Ja siksi eh, väistämättä siinä on paljon mm, aukkoja ja moniselitteisyyksiä eh, tulevien päätöksentekijöiden työntekijöiden on selkeytettävä sitä, hienosäädettävä sääntöjä, annettava oikea tulkinta kaikille sopimuksen määräyksille tuleva mandaatti, tuleva lainsäätäjä tulee olemaan erittäin tärkeä Euroopan unionin arkkitehtuurin kannalta. Jos me haluamme tämän arkkitehtuurin toimivan, niin silloin sen täytyy olla kaikkien historiallisten kokemusten synteesi, kulttuurillisten kysymysten ja poliittisten perinteiden yhdistymä. Ja siksi nämä kolme ensimmäistä tehtävää, neuvoston puheenjohtaja, komission puheenjohtaja, korkea edustaja, e, näiden nimien täytyy kattaa kaikki poliittiset ähm, mielipiteet ja ähm, maantieteelliset ulottuvuudet.

Thank Kiitos puhemies. Minä haluaisin kommentoida epävirallisia keskusteluita, jotka dominoivat Eurooppa-neuvoston kokousta viimeksi. Viittaan tietenkin seuraavan neuvoston puheenjohtajan valintaan ja hänen rooliinsa. Uskoakseni tämän henkilön tulisi palvella neuvostoa olla enemmän puheenjohtajana kuin toimitusjohtajana – Siksi on tärkeää, että puheenjohtaja on henkilö, johon ihmiset voivat luottaa. Tämä mielessä pahin mahdollinen ehdokas olisi eräs Tony Blair niminen henkilö. Kansleri Merkelin kanssa olen samaa mieltä siitä, että ei olisi mukava kuunnella tätä herraa, kun hän kulkee kautta maailman – lähivuosina. Liian usein Tony Blair on osoittanut, että häneen ei voida luottaa. Hän ei sovi julkisiin virkoihin ja kehotan neuvostoa olemaan nimittämättä häntä. Fox. Hyvä, kiitos edustaja Fox. Seuraavaksi edustaja Bastian Belder, yksi minuutti. Eh, kiitos puhemies. Olen oikein suurella mielenkiinnolla lueskellut Ruotsin puheenjohtavat edustajan asiakirjaa ulkoista palvelusta ja vielä sen luettua, niin olen asiasta huolestunut. Voin havaita, että he ovat todella pyrkineet etsimään oikeaa ehdokasta korkeaksi edustajaksemme, mutta mm, tähän tehtävään sopivia henkilöjä, että ei Euroopassa ole kovinkaan monta. Olen oikein huolestunut tästä uudesta mm, vaikeudesta, joka kohdistuu toimintaväiseen tasapainoon. On kuitenkin hyvä nähdä, että tämä ulkosuhdepalvelu pysyy komission ulkopuolella, koska ulkopolitiikka on lähinnä jäsenvaltioiden tehtävä ja parempi, että neuvostosta hoitaa eikä komissio huolimatta kaikista meidän hyvät tavoitteemme. Kiitoksia. Seuraavaksi Philip Kleis, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Se, että täällä kiistellään äh, neuvoston puheenjohtajasta ei ole mitenkään ylentävää. Belgiassa esimerkiksi puhutaan Van Rompuyn ehdokkuudesta, sanotaan, että hän, hänellä ei ole vihollisia, hän helposti löytää ö, kompromisseja, jos tällainen keinotekoinen maa kuin Belgia voi johtaa, voi olla, olla, niin kyllä se hän voi johtaa tällaista maata kuin Belgia, niin hän pystyy kyllä johtamaan myös Eurooppaakin. Mutta ei ole hyväksi Euroopalle, jos siitä tulee suuri Belgia. Mm, Belgiasta on tullut sellainen maa, että sitä ei voi hallita ja siksi herra Van Rompuy on eräänlainen talonmies, joka ainoastaan hoitaa päivittäisiä asioita, joten tällaista voimatonta neuvoston puheenjohtajaa, joka tanssii komission pillin mukaan, niin emme tarvitse. Tarvitsemme vahvaa johtajaa ja kansalaisia ei tässä kuunnella laisinkaan. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Otmar Karas, kaksi minuuttia. Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, 20 vuotta sitten väkivaltainen Euroopan jako saatiin rauhanomaisesti purettua. Euroopan unioni on se poliittinen hanke, joka mahdollistaa meidän manteremme yhdistymisen. Euroopan unioni on poliittinen hanke, jonka tavoitteena on vapauden alue, demokratian alue, vakauden alue ja alueen laajentaminen. Me kannamme vastuun siitä, että arvoyhteisömme ja oikeudellinen yhteisömme vahvistuu. Meidän kaikkien pitäisi tehdä kaikkemme, jotta voimme iloita aikaansaannoksista ja päättäväisesti toimia sen eteen, ettei uutta jakoa voida rakentaa meidän mantereellemme ja maailmaan. Siksi haluan selkeästi sanoa, että sopimus on paras demokratian suojelija. Sopimus antaa Euroopan unionille ja toimielimille mahdollisuuden puhua tämän mantereen nimissä. Tätä mahdollisuutta meidän on hyödynnettävä. Meillä täytyy riittää poliittista tahtoa toteuttaa täytäntöönpanna tätä sopimusta. Nyt minulla on sellainen tunne, että jos poliittista tahtoa on, niin meidän pitäisi tehdä muuta kuin etsiä jatkuvasti pienintä yhteistä nimittäjää, koska muuten heikennämme yhteisöä. Kriisi voidaan pysäyttää vasta, kun saadaan aikaan kestäviä työpaikkoja, eikä tarvita jatkuvasti maksuja julkisen vajeen täyttämiseksi eurooppalainen ajattelu tarkoittaa sitä, että yhdessä etsitään parhaita ratkaisuja. Henkilökysymyksistä käytävä keskustelu viime päivinä on vain johtanut ajattelemaan, että nyt ei etsitä parasta ratkaisua, eurooppalaista ratkaisua, vaan löydetään yksinkertaisin mahdollisuus, jonka välintä, jonka puolueet ja johtajat voivat nyt tehdä tätä jaettu Lissabonin työssä Kiitos. Kiitoksia edustaja Karas. Seuraavaksi edustaja Lopes Aguilar, puolitoista minuuttia. Gracias, señor presidente. Kiitos puhemies. Minä haluaisin esittää kaksi arviota liittyen eri Euroopan neuvoston päätelmien kohtiin. Ja tämä koskee oikeuden, vapauden ja turvallisuuden aluetta. Ensinnäkin maahanmuutto. On hienoa, että maahanmuutto oli tärkeällä siellä neuvoston päätelmissä ja myös hyvä, että maahanmuuttopolitiikasta tulee yhteisöpolitiikkaa ja näin asian esillä Espanjan puheenjohtajakaudella ja mukana ovat myös kansalliset parlamentit mutta tämän lisäksi on solidaarisuuteen olisi ollut tärkeää, että olisi ollut sitova solidaarisuuslausekin ja tällä olisi ollut myös rahoitusseurauksia. Ja toinen asia liittyy sitten turvallisuuden, vapauden ja oikeuden alueeseen. Tämä on uuden vaiheen alkua. Vihdoin päästään yhteisöpolitiikkaan ja nyt parlamentti odottaa kovasti neuvoston päätelmiltä Ruotsin kaudella, joka on loppumaisillaan tämän alueen aikaansaaminen tulee olemaan todellisen yhteisöalueen aikaansaamista, kun hyväksytään Tukholman ohjelma. Ja tällä viikolla annetaan myös parlamentille tätä asiaa koskeva mietintö. Kiitos. Kiitoksia ja kiitoksia myös siitä, että piditte tarkkaan kiinni puheajasta. Seuraavaksi edustaja Duff, yksi minuutti. Puhemies, on hienoa, että voimme nyt vihdoin viimeisen luvun päättää tästä sopimuksaagasta, mutta Ison-Britannian pöytäkirja perusoikeuskirjasta on valitettava ennakkotapaus tsekeille ja lehdistössä tästä puhutaan kuin se olisi opt-out perusoikeuskirjasta ja pyytäisin, että puheenjohtajavaltio loppupäätelmistään sanoisi, että tämä on kaukana ö, ö, tästä ja että perusoikeuskirja on sitova myös tsekeille ja heidän linnassaan istuvalle presidentilleen. Pöytäkirjan tavoituksena on vaikuttaa tuomioistuimen käytäntöön, soveltaa perusoikeuskirjaa, maan sisäisissä riita-asioissa tämä on paljon vähäisempää ja vähäpätöisempää ja saagan lopuksi asia, joka voidaan jättää huomiotta. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Duff. Ja seuraavaksi edustaja Piotrowski, yksi minuutti. Kiitos puhemies, hyvät näistä herrat. Riippumatta kaikista julkilausumista siitä, että Euroopan unioni toimii Lissabonin sopimuksen aikaa paremmin, niin nyt sitä vastoin avataan Pandoran lipas epäselvä sopimus, joka johtaa jo jakoon EU-johtajien joukossa – Sopimuksen mukaan kukaan ei tiedä, mitä neuvoston puheenjohtaja saa työtehtävikseen, eikä ole mitään demokraattisia valintoja. Puheenjohtajan tehtävä riippuu siitä, mitä puheenjohtaja sattui aikaisemmin tekemään ja siitä, miten vahvasta henkilöstä on kyse. Sama koskee EUn ulkoministeriä. Useimmat EU-kansalaiset odottavat vastausta kysymykseen, haetaanko nyt eurooppalaista federalistista mallia, jolla haitataan kansallisvaltioiden itsemääräämisoikeutta. Ja lähtisikö vanha presidentti entisille reiteille? Mario Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Mario Mauro kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Suurkiitokset myös Ruotsin puheenjohtajavaltiolle siitä, niistä selkeistä tuloksista, jotka on saavutettu tällä kaudella. Samanaikaisesti käännyn myös Ruotsin puheenjohtajavaltion puoleen ja annan sille lahjan. Tämä, se lahja on tämä valkoinen paperi, jota eh, voitte käyttää ensi päivinä erityislaisena välineenä, jotta voitetaan ne vaikeudut, jotka liittyvät eh, neuvoston puheenjohtajan ja korkean edustajan nimitykseen. Jos pystytte vakuuttamaan hallitusten päämiehet kirjoittamaan eh, tähän eh, paperille. Ei ne nimet, joista puhutaan lehdissä ja televisiossa, vaan sen ajatuksen, mikä heillä on Euroopan unionin ulkopolitiikasta, niin sitten teemme tärkeän askeleen eteenpäin. Jos e, haluavat esimerkiksi enemmän koordinointia tai todellista ulkopolitiikkaa, niin sitten on helppo antaa kasvot ja nimi sille, joka edustaa meitä maailmalla. Tämä on sitä todellista avoimuutta, jota me tarvitsemme. Meidän täytyy ymmärtää, mikä ajatus meillä on Euroopasta ja Euroopan ulkopolitiikasta, mikä on meille tärkeintä. Täytyy valita sellaiset henkilöt, jotka ruumiillistavat eurooppalaisen hengin, jotka voivat kansainvälisesti edustaa Eurooppaa e, ja jotka edustavat eurooppalaisten perustajisäjien perusideaaleja. Euroopan unioni ei ole monoliittinen blokki, vaan se liittyy ihmisten mm, ideoihin ja sen täytyy uudistua ajan mukana. Euroopan täytyy kääntyä niitä arvoja kohti, joista se on syntynyt. Ja siihen liittyy myös kunnon annos realismia. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Mauro. Ja seuraavaksi puolitoista minuuttia David Sassoli. Kiitoksia puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Minäkin haluan kiittää Ruotsin puheenjohtajavaltiota siitä työtä, mitä se on tehnyt, siitä, että se on asettanut ehdot Lissabonin sopimuksen ratifioinnille. Me todella tarvitsemme sitä, me tarvitsemme uutta sopimusta, koska se tarjoaa meille mahdollisuuden vahvistaa ja laajentaa toimivaltuuksia, esimerkiksi tämän parlamentin toimivaltuuksia, ja se antaa meille kaksi uutta kautta virka, joissa edustetaan eh, politiikan, edustavat politiikan ja instituutioiden synteesiä. Toivoisin, että eh, neuvosto eh, huomioi suurten poliittisten perheiden neuvot niin, että seuraavassa kokouksessa suurella yhteisymmärryksellä määritellään ne henkilöt, joiden tulisi astua näihin virkoihin. Mitä me sitten tarvitsemme? Me tarvitsemme neuvoston puheenjohtajan, joka Euroopan neuvoston puheenjohtajan, joka takaa jatkuvuuden. Me tarvitsemme korkean edustajan, joka moninapaisessa maailmassa on äh, antaa Euroopalle tärkeän roolin ja on samalla äh, side hallitusten ja unionin välillä. Ja lisäksi me tarvitsemme äh, komissaari komissaarikollegiota, joka on vahva ja yhtenäinen mm, ja monimuotoinen äh, sekä mitä tulee sukupuoleen, maantieteelliseen jakaumaan että poliittiseen äh, perheisiin. Nyt on kulunut 20 vuotta muurin murto muuttumisesta ja tämä herättää toiveita uudistuneessa vahvassa Euroopassa, äh, solidaarisuuden ja oikeudenmukaisuuden toiveita. Kiitoksia. Edustaja Sassoli ja seuraavaksi Louis Michel, yksi minuutti. Hyvä puhemies, hyvä puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää ja onnitella Ruotsia puheenjohtajavaltiona tästä erimästä työstä, jota sen aikana on tehty. Mutta tässä yhteydessä haluaisin kääntyä herra Barroson puoleen. Cecilia Malsonin kautta hän varmasti kuulee nämä sanani. Ja tämä on vastausta herra Verhofstadtille. Kaikki haluamme komission, joka on tehokas ja uskottava, joka käyttää aloiteoikeuttaa, pelkäämättä ja käyttää yhteisön metodia, mutta jos me tällaisen komission haluamme ja tällaista haluaa myös herra Barroso, niin kuin hän sanoi, niin pitää lähteä liikkeelle kyllä siitä, että järjestettäisiin toimintaa neljän pilarin ympärille. Kunkin johdossa olisi varapuheenjohtaja, jolla olisi auktoriteettia ja myös valtaa, kykyä varmistaa se, että koko hänen pilarinsa politiikka olisi koherenttia. Komissio on nyt hyvin jakautunut ja minä voin tästä hyvin puhua, koska viisi vuotta olen komission jäsenenä. Se, että siellä toimitaan niin pirstaloituneesti, tämä vaikeuttaa yhteisön metodin käyttöä ja koko instituutiota ja pyydän teitä toittamaan tämän viestin eteenpäin herra Barrosolle on selvää, että on vaikeaa tämä järjestellä näin etukäteen ja unohtaa menneet toimintatavat, mutta en kuitenkaan ymmärrä, miksei puheenjohtaja voisi nyt, kun on näin suuria uusia kunnianhimoisia tavoitteita, toimia tällä tavoin. Kiitoksia edustaja Michel. Seuraavaksi edustaja Barnier. Tässä on yksi ja sen toisensa jälkeen. Kiitos puhemies. Kun Ruotsi puheenjohtajavaltiona on niin sinnikkäästi toiminut, olemme saaneet Lissabonin sopimukseen, mutta ei tämä nyt ole mikään hanke enää, vaan se on väline, valikoima meidän käytössämme, eli niiden miesten ja naisten käytössä, jotka komissiossa, neuvostossa ja täällä toimimme. Meidän on käytettävä näitä välineitä kunnolla, jotta tämän liian pitkäksi venyneen siirtymäkauden jälkeen voisimme työmme tehdä. Meillä on nyt edessämme kolme suurta haastetta ja hyvät kollegat, tässä on nyt kyse meidän uskottavuudestamme Euroopan unionina ja sen lisäksi, kuten Václav Havel äsken sanoi, kyseessä on myös meidän suvereniteettimme Ensimmäinen asia on kriisi, josta ei päästä eteenpäin samoin kuin siihen tultiin, eli ikään kuin mitä olisi tapahtunut. Tarvitaan vuoropuolua Yhdysvaltain kanssa, hallinnosta, solidaarisuudesta, avoimuudesta, ja tämä liittyy kansalliseen talouteen. Ja me eurooppalaiset voimme ottaa opiksi, jotta voimme todellakin konsolidoida sisämarkkinat, yhteiskunnalliset, sosiaaliset markkinat, äh, ihan niin kuin Mario Montikin sanoi. Ja on hyvä, että Bonita Barros on häneltä nimenomaan pyytänyt ehdotuksia. Ja sitten on vihreä kasvu. Me olemme Kiotosta alkaen olleet johtoasemassa ja näin pitää olla jatkossakin ja pitää varmistaa se, että saadaan kumppaneilta, muilta suurilta valtioilta ja alueilta vastavuoroisia sitoumuksia. Ja sitten kolmanneksi on tärkeää, että me olemme siinä pöydässä, jossa päätetään maailman järjestyksestä tai epäjärjestyksestä seuraavan 20 vuoden aikana. Tämä on vaikeaa, kun meitä on 27 jäsenvaltiota, mutta se on kuitenkin tärkeää. Emme saa olla mitään alihankkijoita muille maille. Ja siitä syystä on hyvin tärkeää, että korkea edustaja pystyy samanaikaiseksi todellista työskentelykulttuuria, miten nopeammin tässä toimimme, niin sen parempi Euroopan kansalaisille ja siksi oikein sulla mielenkiinnolla odotamme teidän toimianne. Kiitoksia edustaja Varnier. Seuraavaksi edustaja Kinga Gönts, puolitoista minuuttia. Elnök úr, köszönöm a szót. Én kivételesen nem a Lisszaboni szerződésről szeretnék szólni. Kiitos puhemies en aio puhua teille Lissabonin sopimuksesta, vaan pikemminkin taloudellista aspekteista, jotka liittyvät neuvoston päätelmiin. Aivan ensiksi haluaisin sanoa, että taloudellinen vakaus alkaa tulla näkyviin tässä asiakirjassa. Tästä olen samaa mieltä, mutta samanaikaisesti olen sitä mieltä, että ihmisillä ei ole enää voimia yrityksillä ei ole rahaa, eivätkä ne saa luottoa. Yhä useampi menettää työpaikkansa ja olen oikein tyytyväinen nähdessäni, että nämä asiat löytyvät tästä asiakirjasta. Ja haluaisin tämän lisäksi sanoa, että taloudellinen elpyminen ei välttämättä ole riittävää. Eurooppa on nyt heikompi kuin ennen kriisiä. Ei voida sanoa, että Eurooppa on vahvistumassa, jos emme tee kaikkia mahdollisia ponnistuksia, jos emme pysty luomaan uudelleen työpaikkoja, jos emme kykene eh, välttymään sosiaalta syrjäytymiseltä. Tässä tapauksessa emme pysty taloutta uudelleen elvyttämään. Avoin koordinaation menetelmä ei riitä. On annettava näille järjestelmille ja metodeille paljon lisää tehokkuutta mitä tulee sosiaaliseen Eurooppaan ja kaikkeen siihen, mitä on saatu aikaiseksi sosiaalisen Euroopan alalla. Tämä on meidän tehtävämme ja meidän vastuullamme. Kiitos. Kiitoksia edustaja Göns. Seuraavaksi edustaja Leena Eek, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Politiikka ja psykologia kuuluvat yhteen ja nyt tällä hetkellä monet pyrkivät vähättelemään odotuksia ennen – Kioton neuvotteluita Kööpenhaminassa parin viikon kuluttua. Minä tunnen tämän siitä, kun puhuttiin ilmastotavoitteista. Ilmastotavoitteet, joita ehdotimme parlamentissa, esitettiin kuolleiksi useat kerrat ennen kuin lopullinen päätös tehtiin. Samoin käyn ilmastopaketin kanssa. Sanotaan, että tämä on kuollut ja haudattu, koska kaikki eivät puolla ilmastotavoitteitamme. Siksi kehottaisin Ruotsia puheenjohtajavaltiona jatkamaan rakentavalla linjalla neuvottelemaan yhtä hyvin kuin tähän asti, koska nyt halutaan nyt jos ei haluta sitovaa sopimusta Kööpenhaminasta, niin siihen ei voida päästä. Sitova velvoite on nyt tärkeä. Siksi täyttä vauhtia nyt eteenpäin. Ihmiset voidaan jakaa kahteen ryhmään johtajiin ja niihin, jotka seuraavat ja kritisoivat. Kiitos. Grazie. Grazie, kollega. Kiitoksia, kollega. Seuraavaksi puheenvuoro edustaja Jenna Koulle. Olkaa hyvä. Πρόεδρε, σημειολόγησα αυτά ακριβώς που είπε η Προεδρία για την οικονομική κρίση. puhemies. Σύμφωνο Η οικονομική κρίση άλλωστε τελικά δεν πρέπει να αποβεί... Kiitoksia. Niin siis me, kun olen yhtä mieltä sitä, mitä sanottiin, me emme voi sallia jämähtävämme tällaiseen lyhytaikaiseen talouskriisi. Meidän täytyy keskittyä ja ottaa huomioon siihen, mitä tässä on saanut aikaan saatavissa. Meidän pitää saada myöskin Yhdysvallat mukaan tähän hankkeeseen yhdeksän yhdeksän vuotta sellaisen kriisin jälkeen. Meillä on nyt sitten lopultakin sopimus, joka on äh, sinänsä arvostan, se ei ole tärkeää, minkälai, minkäla, minkälainen sopimus äh, toimielinten välillä on, vaan äh, tässä on kysymys näistä henkilöistä, minkälaisia henkilöitä sinne saadaan. Ne ovat hyvin suuri vasta kannuttavana <clears throat> esimerkiksi ajatellen koko jäsenkuntaa pitäisi jo kyetä, pysymään yhdellä äänellä ja johtamaan neuvostoa ja neuvoston puheen, johtajuutta samanaikaiseksi, aikaiseksi, samanaikaisesti. Äh, tämä ei välttämättä ole muodostunut niin kuin minä joskus hallitusten välisessä sopimuksessa luulin olevan tuloksen. Haluatte silloin, että komission puheenjohtaja ottaisi tämän äh, vakanssin hoitaakseen, sillä hänellähän on tällainen koordinaatio vastuusuhteissa neuvostoon. Näin olisimme toivoneet, että komission puheenjohtaja ja neuvoston puheenjohtaja sitten pääsevät samalle aaltopituudelle, äh, koska äh, tällä tavalla äh, jäsenmaat sitten voivat toimia yhteistyössä. Tämä on jo koko ja, tullut osoitetuksi vuosien mittaan. Kiitoksia. Seuraavaksi Ramona Hauragi puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Haluaisin sanoa, että minun mielestäni tämä tsekki-ongelman ratkaisu oli riittävä. Se ei ollut täydellinen, mutta se oli paras ratkaisu. Sitä tarvittiin, vakavallinen niin ongelma, äh, ongelma oli niin vakava. Uskon, että vuonna 2010 voisi olla suuri vuosi Euroopalle. Uusi komissio, uusi organisaatiokaavio, uusi juridinen status, Euroopan unionin yksi yhtenäinen, sillä on oikeudellinen henkilöllisyys, se ei ole enää vain kansojen summa. Ja nyt meillä on mahdollisuus toimia, tarvitsemme tahtoa toimia. Euroopan on päästävä yli niistä vakavista nationalismin virroista, jotka estävät edistymisen. Jos nyt ryhdymme ajattelemaan, mitä, mikä tilanne oli kymmenen vuotta sitten, kuinka Kuinka olisimme päässeet euroon, jos emme olisi luopuneet frangeista, markkoista ja pesetoista? Tämän tapaista muutosta tarvitaan myös Euroopan henkeen, niin kuin Barroso sanoi. Kolme asiaa. Ensinnäkin kiireinen asia. Komission kollegio on hyväksyttävä joulukuussa Strasbourgissa. On erittäin tärkeää, että tammikuussa aloitamme uudella komissiolla joka valitaan jo tänä vuonna. Sitten on vedot, haluaisin vedota siihen, mistä Euroopan unionissa on kysymys. Maailmassa tarvitaan tärkeitä päätöksiä. Euroopan unionin on oltava yhtenäinen yhtenäisellä äänellä puolustettava meidän mallia, meidän sosiaalista, poliittista, taloudellista mallia maailmassa, jossa markkanat voisivat olla parempia ja laajempia. Tarvitaan enemmän ja voimakkaampaa ääntä Euroopalle. Kiitoksia seuraavaksi minuutti edustaja Schmidt. Kiitoksia Ruotsi ah, on, on syytä onnitella, että tämä viimeinenkin vastarannan kiiski saatiin mukaan sopimukseen. Nyt täytyy sitten ottaa kantaa huolta niistä kysymyksistä, jotka meidän, meidän kohtaloitamme sitten viitottaa seuraavan vuosikymmenen. Vaikka Vaksan Havel, kun tunnettu eurooppalainen, otti yhden askeleen no, tänäänkin. Se, se Kuten sanottu, ei riitä, että Iso-Britannia ja muut suuret ovat mukana, myöskin pientiä tarvitaan. Köyhät maat eivät voi kannattaa vastuuta maapallon lämpenemisestä. Myöskin kasvavat e, taloudet on otettu mukaan sinne ministeri huippukokouksen valmistelut ensi, ensi viikolla, jolloin ministeri, on presidentti ja ulkoministeri EUlle nimitetään, on erittäin tärkeä tapahtuma, että tämä valmistelu on ollut todella kiusallista seurattavaa. Olen pahoillani, että täytyy uudistaa. Kiitoksia. Seuraavaksi puolitoista minuuttia. Edustaja Kelam. I'd like to make three observations. Kolme huomiota haluaisin esittää. Kun Lissabonin sopimus on voimassa, EU tarvitsee enemmän kuin koskaan tehokasta yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa solidaarisuuteen perustuen. Vain tällaiset poliikat voittavat estää Schröter-Putin sopimukset enää toistuvan toiseksi. Täytyy todeta, miten tärkeää tässä uudessa tilanteessa on <clears throat> se, että on jatkuvasti voimakas, vahva komissio, joka voi ottaa vastuun sopimuksen toimeenpanosta. Kolmanneksi, uudet huippuvirat. Niissä tarvitaan ennen kaikkea rohkeutta edetä ja tukea Tarvitaan persoonia, joilla on pitkän aikavälin visio ja sitoutuminen Euroopan arvojen jatkuvuuteen, jotta voidaan vastata näihin valtaviin uusiin haasteisiin, niin tarvitaan jälleen todellista valtiomiesmäisyyttä, kuten de Gasperi ja Adenauer osoittivat aikanaan. Nämä valtiomiehet voivat löytyä myös uusista jäsenvaltioista, jotka pitäisi olla edustettuina tulevaisuuden troikassa. Václav Havel kertoi meille tänään, että Eurooppa on kotimaiden kotimaa. Ja tähän ymmärtämykseen perustuen mielestäni voimme Lissabonin sopimuksen toimeenpanossa onnistua. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt ajatel, aloitamme menettelyn ilman puhujalistaa. Kollega Sandra Kalniet ensimmäisenä. Merci, monsieur le président. Es gribētu runāt par to, kāds prieks, ka Lisabonas līgums beidzot stāsies spēkā. Haluaisin ilmaista iloni siitä, että Lissabonin sopimus tulee viimekin voimaan. Miten nyt sitten uuden Euroopan presidentin, minkälainen henkilöllisyys, persona tämän pitäisi olla? Hänen pitää tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, niiden poliittisten johtajien kanssa, jotta voidaan EUn roolia voimistaa. Myöskin ottaen huomioon tulevaisuuden globaalit vallat. Latvian entinen presidentti Lötberga on tällainen poliittinen johtohahmo, joka tämän roolin voi menestyksekkäästi täyttää. Hänen kohtalonsa symbolisoi Mantereemme historia. Hän oli pakolainen toisen maailmansodan jälkeen. Palasi kotimaahansa sitten, kun Latvia vapautettiin. Hänestä tuli presidentti ja presidenttikautensa aikana, kahdeksan vuoden aikana, Latviasta tuli EUn jäsen ja Naton jäsen. Freberga on vakuuttunut eurooppalainen äh, vahva persona, joka Euroopan tulevaisuuden haasteet voi hyvin täyttää. Τώρα τον λόγο θα πάρει ο κύριος Ταμπάτζη. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Tabaci, yksi minuutti. Pyydän, että ette ylitä puheaikaan. Yksi minuutti, Tabaci. Tisztelt elnök asszony, a Lisszaboni szerződést elsőként ratifikáló tagállam szeretnék gratulálni. puhemies, Unkari ratifioi ensimmäisen Lissabonin sopimuksen ja kaikkien unkarilaisten nimissä. Haluaisin äh, Ruotsia puheenjohtajamaana onnitella tästä hienosta työstä. Ja tässä on löydetty sekin ystävä puheenjohtajamaan ominaisuudessa – Uudet struktuurit nyt asetetaan paikoilleen. Toivotaan, että tästä tulee todellisuutta nopeasti, jotta varsinaiseen työhön voidaan käydä. Minusta on erityisen tärkeää, että Lissabonin sopimus eksplisiittisesti nyt kuvaa ensimmäisen kerran vähemmistöjen oikeudet. Haluaisin Rova Wallströmiä pyytää nimenomaisesti siihen, että tulee takeet siitä, että seuraavan komission jäsen ottaa huomioon, että tulee komissiosi, joka vastaa todellakin vähemmistöjen oikeuksista. Kiitoksia. Seuraavaksi seuraava jäsen yksi minuutti. Kiitos rouva puhemies. Irlannissa kysellään jännittyneenä nyt kun Lissabonin sopimus on saatu ratifioiduksi, että miten, miten se tapahtuu. Ei, ei, ei valitettavasti tästä Äh, tämä synnytystuskat olivat seuraan pahat, mutta äh, eivät helpotusta tietysti on, mutta nyt vasta sitten äh, todellinen työ alkaa. Itse asiassa sopimus ei sinällään ole minkään arvoin. Tämä, täm, tässä on nyt kysymys et, siitä, että nimitään oikeat ihmiset näille sopimuksessa luoduille virkapaikoille. Harmi, että tähän on kulunut näin kauan, koska se vie tietysti harmonia ja dynamiikkaa toimielinten työstä, mutta tietysti tämä viive voi sitten myöskin edesauttaa oikeiden henkilöiden saamiseen oikeille paikoille. Näille paikoille vaaditaan sitoutuneita asealeen omistuneita, omistautuneita ammattitaitoisia henkilöitä unionin yhteiseksi eduksi. Se ei ole pelkkä työpaikka. Varos oli ihan oikeassa siinä, että meidän täytyy kuulla, mitä me sanomme. Me, mitä me täällä sanomme. Me olemme lähinnä äänestäjäkuntaa. Kiitoksia Mäkinen. Seuraavaksi edustaja Luon yksi minuutti. E, apreciez foarte mult cele spuse de domnul preedinte reinfeldt i salut în special faptul e, arvostan e, sitä mitä täällä on sanottu, mitä Reinfeldt sanoi, ja se, että, että ne, kompromissi Kööpenhaminan kokouksen alla on löydetty. Romania on omalta osaltaan jo käynyt taisteluun kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämistä vastaan, vähentämisen puolesta, mutta tämä onnistuu vain kansainvälisten neuvottelujen tietä. Me tarvitsemme Euroopan unionissa äh, laa, kattavamman tavoitteen kuin pelkkä 20 prosenttia. <clears throat> Meidän täytyy äh, ylläpitää äh, tietyt olosuhteet,

Ιδιαίτερα σας ευχαριστώ για την αναφορά σας. Ο κύριος... Kiitoksia. Kiitän erityisesti teitä näistä kaunista sanoista Rova Hautala. Sitten seuraava edustaja yksi minuutti. Vážená pani predsednička, úvodom sa chcem zastať pána eh, prezidenta Klausa. Kiitoksia, Rova puhemies. Haluaisin tukea eh, presidentti Klausia ja hänen kantaansa perustuslakituomioistuimen päästä tuomiota piti ottaa Saksassa myös Klausin piti. Hänen käyttäytymisestä pidän vastuunalaisena käyttäytymisenä valtion edustajana. Ja kun hän ei ollut, niin kauan kun hän oli lainsäädännöstä epävarma, hän odotti. Haluaisin myös sanoa, että Lissabonin sopimus tulee voimaan taloudellisen kriisin aikana Euroopassa nykyiset hallitusten päätökset, joilla pyritään talouskriisiä torjumaan, eivät olleet tehokkaita. Ja sen vuoksi uskon, että tulevaisuuden kannalta täytyy saada aikaan enemmän koordinaatiota, eikä tehdä ad hoc päätöksiä, jotka ovat tehokkaita kasvun ja työllisyyden tukemisessa. Ja sen vuoksi uskon, että uudelle komissiolle täytyy saada, siihen täytyy saada ennen kaikkea asiantuntemusta. Kiitoksia. Seuraavaksi jyri yksi minuutti. Kiitos olen vakuuttunut siitä, että Lissabonin sopimus on tuo meille paremman Euroopan vakaamman pohjan ja että me voimme sitten keskittyä paremmin kansalaisten hyvinvointiin. Mikä hinta, joka tästä on maksettu, on tietysti miettimisen arvoinen. Ja tässä loppujen lopuksi sitten voitko sanoa, että pragmatismi on kävellyt arvojemme yli. Esimerkiksi Äh, äh, Tsekin äh, presidentti tässä yhteydessä miittasi myöskin siihen, että miten paljon epätasa-arvoa Euroopassa on vielä, viittaisin tässä unkarilaisten evakuointiin sodan jälkeisessä tilanteessa. Ja se on tilanne, joka on, jota ei voida hyväksyä oikeudellisesti, poliittisesti tai moraalisestikaan. Jos nämä asiat kytkemme nämä asiakirjat tiettyjen maiden jäsenyysehtoisiin, esimerkiksi Kroatian tapauksessa tämä on hyvin huono esimerkki, sitähän me emme voi hyväksyä, että sääli, että se on siinä sopimuksessa mukana. Kiitoksia, Tichau. Yksi minuutti. Commissioner. Salut adoptarea de către Consiliul European a strategiei mării Baltice. Este un model Tämä Itä- Itämeren äh, strategia on äh, malli, jota Euroopan äh, unionin tulisi käyttää Tonavan alueella myöskin ja siitä saataisiin sitten alueen vakautta ja toisaalta yleistä kilpailukykyä parannetu, parannetuksi. EUn tulisi ottaa Kööpenhaminan konferenssiin ilmastonmuutoksen airueena jo nyt on sovittu yksipuolisesti tästä 2020-2020 tavoitteesta haluamme tämän paketin osaksi yhteisölainsäädäntöä ja että se tulee myöskin sitten täytäntöön pantavaksi. Edellytän, että EU nopeasti omaksuu tehokkaan puitteet ympäristötehokkaan talouden ajamiseksi ja pyörittämiseksi ilmastonmuutokseen sopeutuen. Unionin tulisi kyetä luomaan investointeja sekä yksityiselle että julkiselle sektorille työpaikkojen luomiseksi. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Gaal, yksi minuutti. Tätä elnök asszony, Malmström asszony, Wallström asszony. Két évtized... Rova puhemies, hyvä. Rova Malmström ja Wallström. Siis nyt on 20 vuotta siitä, kun rautaisyrippu on murtunut, mutta todellisuudessa on vielä ongelmia poliittisessa ajattelussa erilaisissa tilanteissa – on vielä vanhoja kompleksia. Meillä ajatellaan vaikka Unkarin eh, mielenosoituksia, joissa kaikkia ihmisoikeuksia poljettiin kaksi vuotta sitten. Ja useissa valtioissa on edelleenkin rajoituksia ihmisoikeuksissa. Vähemmistöillä ei ole mahdollisuuksia. Lissabonin sopimus kovaa uusia kompetensseja, toimivaltuuksia ja täytyy olla valmistautunut sitten siihen, että ihmisoikeukset olemme pätevämmällä pohjalla ja uusi salkku täytyy olla eh, vähemmistöille, kielivähemmistöille. Tällä alueella on paljon tehtävää. Ja nämä ratkaisemattomat vähemmistöjen ongelmat ovat sellainen asia, josta meillä on vastuu, komissiolla on vastuu ja tukea niitä, jotka näitä ongelmia haluavat ratkaista. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Sieskelski έχει το λόγο. Kiitoksia. Seuraavaksi Selski. Puheenvuoro yksi minuutti. Szanowni Państwo, przyjęcie tak oczekiwanego traktatu lizbońskiego mam... Lissabonin sopimuksen hyväksymisestä Siinä määritellään EUn tulevaisuutta. Nyt tarvitaan äh, myös päätöksiä pätevistä henkilöistä ja yhteistyön muodoista uusien johtajien kesken, joiden pitää tuoda elämään uusi visio Euroopasta. Aktuaalit ongelmat, työttömyyden torjuminen tai finanssilaitosten eh, valvontavat asioita, joita rat- sopimus itsessään ei voi ratkaista. Kööpenhaminakin on tärkeä asia, mutta Täytyisi päättää, että miten paljon sitoumuksia siellä tehdään ja miten paljon määrärahoja annetaan näihin ilmasto-ongelmiin, mutta talouskriisi on vaikea aika päättää näistä asioista. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Keli seuraavana. It's a great like my colleague, McGuinness. Äh, minulla on suuri ilo olla täällä puhumassa Lipasson sopimuksen voimaantulon aattona. Erityisesti kun Irlanti äänesti 67 prosentin äänivyöryllä sopimuksen voimaantulon puolesta. Näin mm, se kuvaa yhtenäisyyttä tämän sopimuksen takana joskus äh, jatkossa tullaan äh, katsomaan myöskin äh, Venäjän suuntaan, jossa sisällissoda riehuvat. Ja muistamme oma, omankin maani tilanteen, tilanteen, jolloin rauha korvasi levottomuudet ja sodat. Siellä samaa toivotaan myöskin sinne. Ja toivon, että me voimme olla esimerkkinä näille maille sivilain hallinnon hyvistä puolista Samoin meidän tulisi myös tarkastella äh, tätä äh, edustajan äh, nimiä. Se on hänellä paitsi presidentti, hän on, on puheenjohtaja, hän on yhteispuheenjohtaja jäsenmaiden nimissä. Kiitoksia. Seuraavaksi Michelle, yksi minuutti. Can I say first of all how Kiitoksia, rouva puhemies. Sanoisin ensiksi, että miten tyytyväinen olin Tukholman kehityspäivillä ja puheenjohtajamaata. Onnittelisin siitä, miten ne järjestettiin. RTI-keskusteluun osallistuin, jossa nainen oli hyvin huolestunut siitä, että terveysmenoja kulutetaan, leikataan. Ja vertaisin niitä kehitysyhteistyömenoihin. Mielestäni voidaan tehdä molempia ja kehottaisin siihen, että kun otetaan huomioon, että keskitytään anteeksi, elvytystarveeseen Euroopassa ja Täytyy käsitellä kriisiä, joka tietysti täytyy olla sisäpolitiikan agendalla prioriteetti, ettei kadoteta näkötyvistä sitä, että 11 miljoonaa kuolee lasta eh, kehitymässä joka vuosi 5 miljoonaa näistä sen vuoksi, että ei ole lääkkeitä, joita meillä on ollut 30 vuoden ajan olemassa. Varmistetaan, että kun uusi ulkoasiasta vastaava henkilö nimitetään, että tämä pysyy eh, avain tavoitteena ja hyvin tehty tähän mennessä. Ruotsi. Kiitoksia. Rivellini seuraavaksi. Rivellini. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. Lissabonin sopimus ja neuvoston henkilöiden nimitys tapahtui juuri samaan aikaan kuin Berliinin muurin murtumisen kaksikymmentä vuotispäivä Muurin murtuminen oli alku todelliselle Euroopalle. kaksikymmentä vuotta sitten mm, iskettiin maahan muuri, joka oli täynnä ennakkoluuloja, tyranniaa, nälkää monille itä, idän kansalaisille. Tänä päivänä meidän ei pidä enää juhlia muurimurtumista, vaan meidän on kysyttävä itseltämme, mitä muurin jälkeen olisi tehtävä. Tällä välillä on osunut uusia muureja pohjoisen ja etelän välille, kehittyneiden ja köyhimpien välille, niiden maiden välillä, jotka tuottavat tavaroita ja jotka tuottavat ideoita. Näitä muureja on vaikeampi murtaa ja ne voivat aiheuttaa koko ihmiskunnalle suuria vaikeuksia ja sotia. Tästä syystä nämä nimitykset Eurooppa-neuvostossa, jotka Lissabonin sopimuksen jälkeen on tehtävä, ei, niitä ei voida tehdä mm, missään suljettujen ovien takana. Joka haluaa antaa oman panoksensa ja asettua ehdolle. Hänen on ilmoitettava Euroopan parlamentille ja koko maailman, mitä hän haluaa tehdä, mitä hän osaa tehdä. Jos saamme tämän nimitysmuurin murrettua, jonka kautta uudet ehdokkaat valitaan perustuu vain kansallisuuksiin eikä, eikä kykyihin, sitten todella olemme saavuttaneet todellisen Euroopan. Kiitoksia. Seuraavaksi viimeinen puheenvuoro edustaja Brantz. Andrew Brons. Thank you, Mr. President. <clears throat> Kiitoksia äh, puhemies, Britannian oppositiojohtaja on ilmoittanut, että aikeensa käynnistää uudestaan neuvottelut osistaan Lissabonin sopimusta, mikä tietysti vaatisi kaikkien 27 muun maan hyväksynnän. Hän on niin ikään ilmoittanut, että hän aikoisi tällaisen suvereniteettilakilain äh, säätämisestä. Se tietysti voidaan jatkossa helposti kumota Ovatko neuvosto ja komissio yhtä mieltä siitä, että tämä on pelkkää tuuleen huutamista? Siis joko, joko siis hyväksytään sopimus taikka viedään, hylätään koko sopimus, taikka mieluummin viedään koko yhdistyskuningaskunta unionista pois. Kiitoksia. Tähän päättyvät Euroopan parlamentin jäsenten puheenvuoron. Seuraavaksi Malmström, Euroopan neuvosto. Kiitoksia hyvät edustajat. Tämä oli erittäin kiinnostava keskustelu. Haluaisin kiittää teitä kommenteista. Ruotsin puheenjohtajavaltio on yhtä aikaa teidän kanssanne iloinen siitä, että Lissabonin sopimus on lopultakin ratifioitu 27 maassa. Tämä tuo meille tehokkaamman, demokraattisemman Euroopan ja vahvistaa rooliamme maailmanlaajuisesti. Olen tästä erittäin iloinen. Olen myös yhtä mieltä niiden kanssa, jotka sanoivat, että Ehkä tämä on sattumaa, mutta kuitenkin äh, presidentti Klaus valitsi viikon sopivasti, kun hän allekirjoitti sopimuksen samalla viikolla, kun juhlimme Berliin muurin murtumista, kommunismin, diktatuurin loppumista, äh, Euroopan unionin äh, yhtenäisyyden alkamista ja lopultakin Suuman voitti Stalinin. Puhun nyt sitten Tsekin tasavallasta. Haluan muistaa herra Duffin siinä, kun hän totesi, että kun, kun ää, äh, äh, äh, tsekit eivät suinkaan Äh, saaneet äh, mitään optautteja näin ihmisoikeusjulistuksesta sen paremmin Puolan kuin Tsekin tasavallankaan osalta. Ei äh, siinä pykälässä mitään vapauksia kokonaan anneta, ainoastaan rajoitetaan tuomioistuimen toimivaltu, toima, toimivaltuuksia tässä asiassa. Kuten pääministeri ennen lähtöön sanoin, että, että että ne keskustelut 26 kollegan kanssa jatkuvat. Siinä on, se on kova homma ja hän on päättänyt kutsua heidät työillalliselle ensi eh, torstaina. Tässä eh, vaiheessa on vielä ennen aikaista spekuloida nimillä. Olen lukenut lehtiä eh, olen kuullut, lukenut nimistä, jota, jotka haluaisin nähdä täällä, muutaman, joita en voisi kuvitellakaan näkeväni. Muutamia, muitakin työhakemuksia on, on tullut ja saa tullakin ennen torstaita tältäkin, tästäkin salista tietenkin tämä alueellinen tasapaino, sukupuolten välinen tasa-arvo, jota itse pidän erittäin tärkeänä, ovat, ovat todellakin ö, asianmukaisia. Ei Eurooppa todellakaan voi olla pelkästään miesten käsissä tietenkin eh, muita, eh, muuta päte, pätevyysvaatimuksia on tukku ja yhden ihmisen on vaikea niitä kaikkia aina kerrallaan täyttää. Mutta eh, kuuntelen tietysti neuvojanne tässäkin yhteydessä korkea edustaja. Vastaavasti sitten äh, äh, mahdollistaa ulkomaan palvelun, ulkoisen palvelun toiminnan, joka nyt juuri hyväksyttiin lopullisen muodon ensi vuoden huhtikuun huippukokoukseen mennessä. Ja kuten on sanottu, korkea edustaja joutuu alistumaan kuulemisiin ja keskusteluihin täällä Euroopan parlamentissa ennen nimitystään ja kertoo silloin näkemyksistään ulkopolitiikan saralla. Halusin Marita Rutskolla sanoa, että Ruotsi puheenjohtajavaltiona ei suinkaan ole luopunut näistä exit-strategioista. Erittäin tärkeä on pitäytyä paitsi nyt myöskin äh, hetken, äh, paitsi nyt niin jonkin aikaa myöskin näissä exit-strategioissa. Muussa tapauksessa äh, taloutemme ajautuu siihen jamaan, jolloin budjettivajeet ovat niin ovat suorastaan tuhoisia heikoimmille talouksillemme. Talous on matkalla kohti toipumistaan, elpymistään, mutta jos eräissä maissa, monissakin maissa työttömyysluvut ovat aivan liian korkeat. Me tarvitsemme suunnitelman, selkeän suunnitelman, jota noudatamme, jotta voimme säilyttää kestävän kehityksen raiteillaan. Sitten vielä ilmastosta. Emme me suinkaan ole luopuneet tavoitteistamme. Puheenjohtajavaltio ja komissio paiskivat yötä päivää töitä vakuuttamalla, valistamalla, neuvottelemalla, vääntämällä kättä kumppaneittemme kanssa tuloksen aikaansaamiseksi. Kokouksia on ollut tukku ja useita vielä jäljellä, vaikka Kööpenhaminaan on enää 25 päivää aikaa jäljellä. Maailmanlaajuinen valveutuneisuus on selvästi parantunut, mikä on kannustava, mutta ei se nyt sinällään vielä riitä jos me halutaan tätä, tämän 20 prosentin tavoitteemme todellakin saavuttaa, palapelin kaikki palat eivät vielä ole kohdallaan, jotta saisimme juridisesti sitovan sopimuksen aikaisesti. Se, sen myönnämme, se on fakta. Toki edelleen äh, taistelemme sen saavuttamisen puolesta, mutta sitä, se ei tule onnistumaan, koska useat toimijat eivät edelleenkään ole valmiita ottamaan ratkaisevia askelia. Me tulemme toimimaan hyvin selkeän sopimuksen puolesta. Ja aikatauluhan on hyvin tiukka remuttelujen loppuun saattamiseksi. Äh, tämä on tar- tarkoituksena on saada Kioton tilalle sitova sopimus Äh, kiittää parlamenttia tässä, tähän astista työstä ja se joutuu tekemään töitä ankarasti myöskin Kööpenhaminan jälkeen. Eurooppa on äh, tässä muutoksen airoina. Meillä ovat tiukimmat tavoitteet. Me olemme, äh, olemme Euroopan komission ennusteiden takana. Me, me haluamme tällaisen kansainvälisen jakoavaimen, joka perustuu päästömääriin. Me haluamme myöskin sopia asianmukaisesta taakan jaosta, mutta tarkkoja lukuja ei ole vielä saatu hakattu mihinkään kiveen tietenkään, koska me haluamme painostaa myöskin muita maita, jotta he teki, ne tekisivät parhaansa tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Kiitoksia tästä kannustuksesta ja kuten sanottu, odotamme jatko, jatkossa samanlaista elämästä yhteistyötä kanssanne. Komission varapuheenjohtaja Valstama, olkaa hyvä. Comme la ministre suédoise a parlé français et anglais, il... Kun äh, täällä puhuttiin ranskaa ja englantia, niin minun on nyt puhuttava kyllä ruotsia. Arvoisat äh, puhemies, jäsenet, äh, kiitoksia kovasti. Haluaisin puhua ruotsia ja sanoa muutaman sanan tästä täällä esille nostetusta tärkeästä seikasta, eli siitä, että miten tämän uuden, miten uusi, uuden sopimuksen teksti kytkeytyy sitten tähän muuttuvan nykyhetkeen, todellisuuteen. Miten, millä tavalla Lissabonin sopimuksesta löytyisi sitten ohjetta ja opastusta ja työkaluja jatko jatkotyölle, millä tavalla me sitten äh, selviämme taloudellisesta kriisistä ja siitä sen, sen jälkimainingeista, äh, työttömyydestä, yhteiskunnallisista ongelmista. Meidän pitää tarttua maahanmuutto-ongelmiin ja äh, kaik, moneen muuhun tärkeään äh, esityslistalla korkealla olevaan asiaan, kuten tässä äsken on kuultu. Ja tämä kaikki kytkeytyy tietenkin myöskin äh, täytäntöönpanoon siihen ja siihen, keille henkilöille me tämän vastuun annamme. Jos ajatellaan komission kokoonpanoa ja sitten sen huippuvirkojen haltijoita, kuten ruotsiksi ainakin sanotaan, saa oikea mies oikealla paikalla on usein nainen. Tässä tämäkin voisi pitää paikkansa Äh, kiitos. Voin, minulla on komission puheenjohtajana tuki takana, niin kun totean, että tietysti näin äh, demokraattisesta näkökulmasta olisi äärimmäisen tärkeää, äh, että tämä nyt noudatettava menettelytapa on aukoton. Täytyy osoittaa, että tämä ole pelkkää tyhjää puhetta, vaan että meillä sitten todella on ammattitaitoisia kunnon ehdokkaita tarjolla virkaan. Muussa, muussa tapauksessa Äh, se, ka, äh, esimerkiksi EUn seussa enemmistö muuttuukin yllättäen äh, vähemmistöksi kansan, kansan parissa, niin kuin täällä moneen kertaan sanottu. Demokratiahan ei ole mitään, mikä on vain tupsahtanut syliimme ilman mitään taistelua. Demokratia on asia, jota meidän pitää ylläpitää, jonka säilymiseksi meidän pitää jatkuvasti käydä taistelua ja olla tiukkana Meillä, me olemme tehneet läheistä yhteistyötä puheenjohtajavaltion kanssa. Eh, eh, haluan omasta ja komission, koko komission puolesta kiittää tästä työstä, jonka tiedän, eh, jota tiedän puheenjohtajamaan tehneen. Ja nyt sitten tässä loppusuoralla on vielä paljon tehtävän. Komissio itse asiassa on tänään tehnyt päätöksen, kuten Barroso aiemmin totesi, ensimmäisistä toimenpiteistä, joista, joista me olemme vastuussa – Eli tämä kansalaisaloite on yksi tärkein, on, yksi, on yksi, se ensimmäinen sellainen. Me olemme la, laatimassa äh, vihreän kirjan asiasta, äh, jossa ovat nämä kysymykset esillä. Jos me saamme sitten siihen riittäviä, riittävän äh, asianmukaisia vastauksia tammikuun loppuun mennessä. Me voisimme hyvinkin kuvitella saada tämän kansalaisaloitteen jo toiminnassa ensi vuoden loppuun mennessä No, se on erinomaisen hyvä esimerkki siitä, miten me voimme käyttää hyväksemme niitä uusia pykäliä ja uusia mahdollisuuksia, joita Lissabonin sopimuksessa on kansalaisten äänivallan lisäämiseksi. Ilmastokysymykset, ilmastoneuvottelut ovat saaneet jo useitakin kommentteja edustajilta ja meidän puheenjohtajavaltion Euroopan ministeriltä niin ikään vahvu, meidän suuri vahvuutemme on yhde, yksi ääni, yhdellä äänellä puhuminen. Sitä kautta sitten pyrimme luomaan vahvan ja tietysti sitovan sopimuksen. Ja sitä sitten voidaan sanoa tarkemmin, kun tiedämme vastapuolten tarjoukset ja vastatarjoukset tarkemmin. Tarkoitushan on jatkossakin tehdä yhteistyötä teidänkin kanssanne Lissabonin sopimuksen täytäntöön panossa ja tämä yhteistyö on, on, on käynnissä. Ja tässä vien Välitän terveiset puheenjohtaja äh, Barrosolle, miten tämä tulisi toteuttaa. Mehän olemme sopimuksen äh, vartioita. Tässä, äh, tämä, tällä kertaa tämä voidaan ottaa ihan kirjaimellisestikin. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia, varapuheenjohtaja. No niin, nyt olemmekin saaneet keskustelun päätökseen. Seuraava aihe esityslistalla on neuvoston ja komission julkilausumat, EUn ja Venäjän huippukokous 18. marraskuuta 2009 Tukholmassa.